pitäisi jotain. Not for fractions. Thank you. Eikä tällaisia murtumia jakolinjoja. Thank you. Uh, the minutes of yesterday. Kiitoksia eilisen istunnon ja tämän päivän istunnon pöytäkirjat toimitetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istuntokauden aluksi. Mikäli ei ole vastalauseita, toimitaan nämä päätöslauselmat henkilöille ja tahoille, jotka on mainittu päätöslauselmissa. Euroopan parlamentin täysistunto päättyy. Kiitos.